Okei. Buongiorno a tutti. Hyvää huomenta kaikille. Aloitamme kokouksen. Meillä on pitkän, pitkä äänestysistunto edessämme. Olemme kohdassa seitsemän, eläinten terveys. Esittelijä on varapuheenjohtaja Maarit Paulsen. Hyväksymme mietintöesityksen, kuten tiedätte, niin Yli lähes 800 muutosehdotusta on ehdot esitetty ja valiokunnat eri valiokunnat ovat esittäneet vielä kolmisen sataa tarkistusta meidän lisäksemme, eli äänestyksestä sukeutuu melko pitkä. Joka tapauksessa olemme tehneet kovasti ponnistuksia, olemme pyrkineet yhdistämään äänestyksiä Eli kaiken kaikkiaan meillä on noin 420 tai 430 äänestystä. Maarit, haluatteko käyttää puheenvuoron ennen kuin aloitamme vai aloitammeko oikopäätä äänestyksen? Tackar Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy nyt pyytää teitä kaikkia huomioimaan tämän kysymyksen tämän kokonaisuuden monimutkaisuus. Me olemme neuvotelleet viikkoja ja kuukausia ja olemme eri ryhmien kanssa nyt ähm, tulleet yksimielisyyteen näistä suuntaviivoista. Eli kaikki olemme äh, yhtä mieltä suurista linjoista, mutta emme kaikista yksityiskohdista. Meidän täytyy kuitenkin seurata nyt sovittua äänestyslistaa ja minä todella toivon, että kaikki tukevat näitä blokkiäänestyksiä sekä kompromissiäänestyksiä, koska meidän täytyy nyt kunnioittaa näitä, tätä periaatetta siitä, että mitkä ovat poliittisia päätöksiä ja mitkä asiat jätetään sitten tuonne asiantuntijalle. Kiitos. Bene, grazie Marit. Kiitoksia Marit. Aloitamme äänestyksen. Yritämme äh, saada mahdollisimman paljon äänestettyä käden nosto äänestyksellä. Yritämme olla käy turvautumatta 000 sähköiseen äänestykseen, mutta testataan nyt kuitenkin näitä sähköisiäkin vehkeitä. Pistäkää kortti koneeseen. No niin, aloitetaan. Tarkistus yksi esittelijältä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. johdanto kappale 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Menemme 65 enemmiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 aiosilta ja muilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 kalastuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, 151 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty. Tarkistetaan. No hyvä on, tarkistetaan. Tarkistetaan sähköisesti 151. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. <clears throat> Hylätty. Nyt menemme kalastusvaliokunnan kolmoseen. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei vaan hylätty. No, tarkistetaanko? Okei, tarkistetaan. Anteeksi. Eli numero kolme. Äänestys alkaa. Juu, totta. Hylätty oli. Ihan selkeästi. Kiitos. Anteeksi. Sitten menemme öö, niin ikään sähköisellä äänestyksellä 152. Äänestys alkaa 152 Kirlingiltä ja muilta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sähköisesti edelleen 153. Äänestys alkaa siis koneäänestys. Ja päättyy. Sanoisin, että hyväksytty. Ja 154 edelleen koneen äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Nyt menemme blokki Ahan, kokonaisuus A koneäänestyksenä. Ai, no, kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 6-8 Enviltä puolesta vastaan. Tyhjää. No tarkistetaan. Tarkistetaan koneellisesti, eli 6.8 Enviltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mennään seuraavaan kohtaan. 6.9. Enviltä. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 157. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kyllä, hylätty. 70 Enviltä puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Nyt saattaa 69 Smithiltä, ei 59 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Sitten blok, blokki B puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 71 Enviltä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 72 Enviltä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Nyt 106. Okei. Okay. Allora andiamo al blocco. Mennään blokki c -hän. Kokonaisuus C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Blokki C on hylätty. ja viisi kymmentä puolesta, äh, viisi puolesta vasta tyhjää. Hyväksytty. 165 karsia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt menemme 171 ajuusa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 Enviltä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 177 Simpsonilta puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 77 Enviltä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja äh, hylätty. Sitten 178 Paratsulta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 Enviltä puolesta käsi ylös vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. 182 Simpsonilta koneäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 184 käsilös puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 enviltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 189 puolesta ja kädet hyvin ylös. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 190 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 191 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 192 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 8 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6 Äänestetäänkö tästä J puolesta? Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Envi 85 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Sata puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 195 Simpsonilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää sylätty. Nyt menemme kokonaisuus D-stä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten muutosehdotuksesta yksi, konsolidoitu ykkönen puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. menemme artiklaan 6 ja äänestämme konsolidoidusta tarkistuksesta 2 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt menemme artiklan 7, konsolidoitu kolmonen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi konsolidoitu tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi konsolidoitu tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt menemme blokki Jihin Mennään suoraan koneäänestykseen, eli blokki J. Äänestys alkaa. Blokki J. Agno on pyytänyt puheenvuoroa. Puheenjohtaja, voitteko vahvistaa, että kyseessä on siis, onko kyseessä J vai G? J, Ilunga. J. Allora votiamo. Nyt äänestetään koneellisesti blokki Jistä. J. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Paulsen. Teidänkin pitäisi äänestää. Blokki J. Paulsen. Äänestäkää. Sähköinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Esittelijäkin. Hylätty.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 olkahan hetki rauhassa. Kuunnelkaa. Toistamme vielä äänestyksen, joka koski blokki Jitä. Blokki J. Koska tässä äänestyksessä oli pulmia. Eli viitosen jälkeen blokki J. Äänestys alkaa. Koneäänestys alkaa. Äänestäkää. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Vieläkin selvemmin kuin äsken. Se oli hylätty äsken ja nyt se vasta hylättiinkin. Sitten menemme konsolidoituun kutoseen. Konsolidoitu tarkistus 6 artiklasta 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi menemme konsolidoituun tarkistuksen seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme konsolidoituun kahdeksikkoon. Puolesta <clears throat> vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme kompromissi ykkösestä. Kompromissi yksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kolme, kaksi, kuusi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi konsolidoitu tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 352 Jekliltä artikla 14 käsi ylös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus Kolme viisi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 136 Enviltä puolesta vastaan. He. Hylätty, mutta tarkistetaan. Eli koneäänestys 136 Enviltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 3, 5, 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme, viisi, kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme, viisi, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 358 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme, viisi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme, kuusi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Scusate, eh, Anteeksi, me hyppäsimme yhden yli. Meidän täytyy äänestää 363. Hyppä, hyppäsimme äsken sen yli. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 365 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 366 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 369 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ai kun hyväksytty korjaa puheenjohtaja. 37 hyväksyttiin. Sitten 370 puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 371 puu, äh, puheenjohtaja korjaa 372 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 373 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 139 e Enviltä puolesta vastaan hylätty. 39 puolesta, siis 39 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi konsolidoitu kymppi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 381. Käsi ylös. Puolesta. Va- puolesta. Vastaan. Hylätty. Seuraavaksi konsolidoitu tarkistus 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 400 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 407 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emendamento Envi 14. Yksi, neljä, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 408 puolesta. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Mutta tarkistetaan. Eli koneäänestyksenä 408. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä. 409 puolesta. Eli käsi ylös puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 410 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 411 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 412 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4.13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4.14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4, 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 416 puolesta käsi ylös vastaan pitää äänestää koneellisesti. Eli 4.16 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Eteenpäin. 4.17 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 44 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 156, 156 Enviltä. Puolesta 156 Enviltä. Eli puolesta 56 Enviltä vastaan. Tyhjää, hylätty. 427 käsi ylös puolesta vastaan tyhjää hylätty. 428 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 431 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 158 Enviltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 432 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylä, äh, hyväksytty. Hyväksytty. Seuraavaksi 159 Enviltä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 160 10 puolesta E, vai puheenjohtaja korjaa, anteeksi, 162. 162 Enviltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 164 Enviltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 Enviltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 436 puolesta vastaan. No, tarkistetaan. Eli 436 koneäänestys alkaa. Votato tutti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi. Seuraavaksi menemme tarkistukseen numero 445. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No, tarkistetaan, tarkistetaan. Tarkistetaan koneellisesti. 445. Äänestys alkaa. 445. Ovatko kaikki äänestäneet? Francesca, äänestä. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Menemme tarkistukseen. 170 Enviltä. Kädet ylös puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 4, 4, 8 puolesta vastaan. Hyväksytty, kyllä. Seuraavaksi 171 Enviltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 450 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 Enviltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170, 100, 451 puolesta vastaan. No, tarkistetaan. 451 äänestys alkaa. Eli 451. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 451 on hyväksytty suurella enemmistöllä. 452 puolesta käsi ylös vastaan tyhjää hyväksytty. 453 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 Enviltä puolesta vastaan tyhjää hyväks, hylätty. 455 puolesta vastaan. He. Ei tätä voi käsittää. Eli koneäänestys. 455. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 455 on hyväksytty. Nyt 175 Enviltä. Käsi ylös puolesta. 175. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ai eikö? No, tarkistetaan. 175, koneäänestys, äänestys alkaa. Aprovato. Hyväksytty. 150 vastaan, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi menemme tarkistukseen 458. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 472. Tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 473. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 464 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 465 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 466 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 467 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 Enviltä. Käsi ylös puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 180 Enviltä puolesta. Vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 468 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Nyt 469 <clears throat> puolesta vastaan <clears throat> tyhjää hylätty. Adesso votiamo. Seuraavaksi tarkistus 470 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty koko blokki. Seuraavaksi 473 puolesta, puolesta vastaan, hyväksytty 185 puolesta vastaan tyhjää, hylätty artistico e poi andiamo a... Noi andiamo al 480. Sì. Andiamo a 480. 480 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 481 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4, 8, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 4, 8, 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4, 90 puolesta vastaan. Pitää tarkistaa. 490. Koneäänestys alkaa. Okei, okay, approvato. Hyväksytty. Seuraavaksi 492. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä yhdeksän neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä yhdeksän kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 500. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 501 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 192 Enviltä puolesta vastaan. No, tarkistetaan koneellisesti näytti hyläksy, <laughs> hylätyltä, mutta tarkistetaan 192. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. Tarkistus 505. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 506 puolesta vastaan hyväksytty. 507 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 508 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 509 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty. 193 öö, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi menemme blokki E-hen. Blokki E. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta 195 siis vastaan tyhjää ja hylätty. 5, 1, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5.18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 5.21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5.22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5.24 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 5.23 puolesta vastaan tyhjää. Jose. No, tarkistetaan. 523 koneäänestyksenä au, on avattu. Se on hyväksytty. Sitten 525 blokkina puolesta vastaan tyhjää hylätty. 528 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi menemme 539 ketkä puoltavat vastaan, tyhjää, hylätty. Ai tarkistetaan koneellisesti. 539 äänestys alkaa. No, ragione. Passa, adottato. Hyväksytty. Seuraavaksi 540 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 542 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Andiamo al... Seuraavaksi 556. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 557 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi hyppäämme tarkistukseen 202 puolesta. Va- puolesta. Vastaan. Hylätty. Viisi, kuusi, kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Viisi, kuusi, kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 570 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi menemme tarkistukseen 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 esittelijältä puolesta vastaan. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. 52 puolesta. Äh, äänestys alkoi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53 <clears throat> esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 573 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi, seitsemän, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi seitsemän kuusi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. 6. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viisi seitsemän seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 578 puolesta vastaan ty, tyhjä hylätty. 579 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 211 Enviltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 580 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 581 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 582 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 583 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 Enviltä puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 586 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 587 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 2.15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 589 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi yhdeksän yksi Simpsonilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 593 puolesta. Viisi yhdeksän yksi pitääkin tarkistaa koneellisesti. yksi siis. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. 594 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 595 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 596 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Viisi yhdeksän kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Menemme blokkiin H-O-K. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 707 on seuraava puolesta. Vastaan tyhjää hyllä. Eh? Una pela soffiata. <laughs> Approvate il mio naso. Siamo a 608. 708. 608 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä. Hylätty. 609 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi, noin yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän, yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kakkonen esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Envin 224 puolesta, eli 224 vastaan, tyhjää, hylätty. Onko mahdollista? Kyllä. 6.15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Eikö ollutkaan? No, tarkistetaan. 615. Koneäänestys alkaa. Vediamo. Vediamo, ma direi che passa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. Hyväksytty. En erehtynyt. Sitten 628. 628 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi blokki F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 636 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi. 637 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaanko? En usko, että tässä oli epäilykselle sijaa. Ei kannata. 638 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 642 puolesta. 642 vastaan. Hyväksytty. 234 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Mutta tarkistetaan. 234 puolesta. Äänestys alkaa. Komissio missi. messi? Così. Chiuso. Ed è approvato. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 644 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää hylä, hyvä, hylätty. Seuraavaksi 646 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, 4, 6 puolesta vastaan tyhjää. Ää, 2, 3, 6 puolesta vastaan tyhjää, tyhjää hyväksytty. 6, 4, 6, 4, 8 puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan. 6, 4, 8 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Eli 648 hyväksytty. Kuusi neljä yhdeksän puolesta, käsi ylös. Vastaan. Hylätty. nolla puolesta. Vastaan. Näyttäisi hylätyltä. 651 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 652 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi menemme blokki g -hen. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi menemme 654 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 6, 5, 6 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 6, 5, 7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Eikö? Anteeksi. Hyväksy, hyväksytty, hyväksytty. 5-4 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 6, 5, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 6, 0 puolesta vastaan. No tarkistetaan. 6, 6, 0. Koneäänestys alkaa. Hyväksytty. 662 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 664 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 243 Enviltä. 243. Puolesta vastaan tarkistetaan. 243 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylättyltä vaikuttaa, mutta hyväksyttyhän se on. 243 on hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 665 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi, neljä, neljä Enviltä. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kaksi, neljä, viisi. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. kuusi seitsemän yksi puolesta vastaan No, tarkistetaanko? 671. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Veikkaan, että hyväksytty. Kyllä, hyväksytty. Kuusi seitsemän neljä puolesta. Kuusi seitsemän neljä vastaan. Tyhjä, hylätty. 2, 4, 6 eniviltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämäkin oli hankala. Koneäänestys <clears throat> alkaa 246. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 675 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 676 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 677 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 678 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 679 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 680 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten menemme tarkistukseen 253 Enviltä. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 688 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Q 90 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 692 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kuusi, yhdeksän kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen kompromissi numero kolme. Puolesta vastaan tyhjää ää, hylä, hyväksytty. Seuraavaksi 706 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 707 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 708 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 710 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Blo- seuraavaksi blokki H1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 7.14. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ai tarkistetaanko? Selvä. 7.14. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. viisitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän kuusitoista puolesta vastaan tyhjää, sama enemmistö puolesta. 259 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 717 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 718 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 719 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 29 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 720 puolesta, vastaan, hylätty. 721 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 722 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi blokki H2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 723 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 724 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 725 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 726 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 727 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 728 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 729 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Allora votiamo. No, tarkistetaan 729 koneellisesti. Äänestys alkaa. Seitsemän kaksi yhdeksän äänestys päättyy suurella enemmistöllä hyväksytty. Seuraavaksi Killingin ja 7.30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7.31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7.32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 733 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 735 puolesta vastaan tyhjää hylätty. puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 267 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 739 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seitsemän neljä kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi seitsemän nolla puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 60 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 745. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 61. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 273. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 749. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 750 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 6.2. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 7.5.1. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 7.5.2. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 7.5.3. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 7, 6.0 äh, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seuraavaksi menemme blokkiin I. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 281. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 64. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 779. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi menemme johdantoosan kappaleisiin. Kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolme esittelijältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yksi kalastuksesta puolesta vastaan. Hmm. Tarkistetaan koneellisesti. Eli kalastusvaliokunnan ykkönen. Äänestys päättyy. No, nipin napin, hylätty. Soffiata di Nasco. Adesso votiamo il 70. Seuraavaksi 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Vai tarkistetaanko? Tarkistetaan. 77 koneäänestys alkaa. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seitsemän kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kahdeksan yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kahdeksan yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pitääkö tarkistaa? Tarkistetaan 9.2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi. 94. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kyllä. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Menemme kompromissi kuutoseen. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 112 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Viisi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 115 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 116 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 117 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 126. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42. Puolesta vastaan tarkistetaan. Koneäänestys 42. Äänestys alkaa. Hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 44 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 131 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 6. Ai eikö. 132 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 133 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 46. Eikö, anteeksi. 47 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 134 puolesta vastaan hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, sanoisin. Pitääkö tarkistaa? No, 135 koneäänestyksenä äänestys alkaa. Luulisin, että hylättiin, mutta katsotaan. Äänestys päättyy. 135. Aa, hyväksytty. Dess oli oikeassa. Seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ratifiointikohta tarkistetaan. Mennään eteenpäin. 138 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 1, 4, 3. Anteeksi, sanoo puheenjohtaja. 62 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 6, 3, 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Nyt äänestämme koneellisesti tästä ehdotuksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja päätöslauselma äänestyksestä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestäkää, äänestäkää. Äänestys päättyy. Hyvä. Onnittelut Maarit Paulsenille. Tämä oli pitkä äänestys. Nyt pidetään minuutin tauko ennen kuin jatkamme esityslistan kohdasta kahdeksan. Siitäkin tulee pitkä äänestys. Äänestymme tuhojien vastaisista suojatoimenpiteistä. Minuutin tauko.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 Kohta kahdeksan esityslistassa. Kyse on kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä. Meillä on Faimon paikalla. Hän on jo paikallaankin. Meillä on muutamia tarkistuksia, eli kärsivällisyyttä. Ensinnäkin kysyisin, haluaako esittää esittelijä käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa. Voi prendere la parola? Haluatteko käyttää puheenvuoron? Eh, eh, děkuji, pane předsedající, za slovo. Eh, máme skoro... Me, meillä on noin 500 tarkistusta. Mielestäni keskeiset kohdat tunnemme kaikki hyvin. Meidän pitää vain äänestää, ryhtyä töihin. Aloitetaan työt. Leine, grazie, grazie. Hyvä, kiitos. No niin. Äänestämme kättä nostamalla, paitsi jos tulee epäilyksiä tai jos tarvitsee äänestää koneellisesti. Olemmeko valmiit? Aloitetaan. Aloitetaan. Artikla 1, 66. Puolesta Vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 8. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seitsemän yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 80 puolesta vastaan. Hm. Tarkistetaan. 80. Äänestys alkaa. Tutti. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Jatketaan. Kättä nostamalla. 81. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 82. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kahdeksan kolme 83 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 27 puolesta vastaan. Hmm, vaikuttaisi hylätyltä. 88 envi puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 89 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 91 enviltä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Siirrymme tarkistukseen. 95 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yhdeksän seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sen jälkeen ykkönen ja 3.2 yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yhdeksän yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi kolme kolme. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi kolme neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme yhdeksän nelosesta 94 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Se hyväksyttiin. 94 uudestaan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kyllä näin oli. Seuraavaksi menemme taas luetteloon. 114. Articolo 6, 114. Dove stas? Ah, sì. Ok. 4. Sì, sì. Dobbiamo andare al 114. 114. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 39. Eikö? Aha, anteeksi. 11. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata viisi. puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 12 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 43 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Pitääkö tarkistaa? Tarkistetaan Envi 43. Äänestys alkaa. Ed è rigettato per un voto. Hylätty. Yhdellä äänellä. Seuraavaksi 126. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 127. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Envi 44. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylä, hyväksytty. 128 Puheenjohtaja korjaa 129 puolesta. Okei, okay, andiamo a Envi 45. Eli mennään 45. Äänestämmekin 1, 2, 90 puolesta vastaan. Ei, ei. Tämä on Blokkiäänestys. 1, 2, 9, 30 ja 31. 1, 2, 9, 1, 3, 0, 1, 3, 1 puolesta. Vastaan. Pitää tarkistaa. Eli kaikki kolme samaan syssyyn. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Envi 45. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 132. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Envi 46. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Envi 47. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 48 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 49 puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty. 135 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 136 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 137 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 138 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi, kolme, yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Yksi, neljä, kaksi. Puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Yksi, neljä, kolme puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Envi, viisi, kolme puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Envi 54 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 144 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 56 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yksi, neljä, viisi puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Yksi, neljä, kuusi puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Yksi, neljä, seitsemän puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Envi 57 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Viisi, seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Yksi, neljä, kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi viisi, kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Yksi, viisi, nolla puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 15. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yksi, viisi, kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi kuusi yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 4. <clears throat> puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 64 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 169 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 170 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Envi 65 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 171 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 172 puolesta No, 17. 17 approvato, sì. Sì, sì, 17 approvato, 172. 172, Franco. 172. Ahaa, 174 nyt. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi. Envi 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä. Hylätty. Envi 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 71 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus A puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eikö ollutkaan? No tarkistetaan. Eli koneäänestys konsolidoidusta tarkistuksesta A. Äänestys alkaa. hylätty. Se oli hylätty. Seuraavaksi 189 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi menemme Andrew-blokkiin puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää. Aika hankalalta näyttää, täytyy tarkistaa. Eli 197 koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 198. Äh, 9 puolesta. Ei, mennäänkin 200. Tarkistus 200 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Haluatteko, että tarkistetaan? Koneäänestys, tarkistus 200. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. yksi. Ei sittenkään. Anteeksi, anteeksi. 212 puolesta, eli 212 puolesta vastaan <clears throat> tyhjää, hylätty. 2.14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 2.15 puolesta, vastaan, hylätty. 2.17 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 2.19 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 1, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 1, esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 2, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 2, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan, eli 225 tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Kaksi kaksi viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 225 hyväksytty. 227. Kädet ylös. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 2, 3, 1. Ajuusolta puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus B puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme c konsolidoitu C. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 241, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 242, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 243, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 2, 4, 6, 8 puol. Ei ollutkaan, ei ollutkaan, sovellettu pois. 2, 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 2, 4, 9 puolesta vastaan. Hyväksytty. 2, 5, 1, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 253 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Ai tarkistetaanko? Selvä. 258. Koneäänestys alkaa. Selvä äänestys päättyy. Kyllä, hylätty oli. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 6. Haluatteko tarkistaa 27? Aha. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 263 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 264 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 265 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 266 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 267 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Envi 79 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksi kuusi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 80 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 270 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 271 puolesta vastaan. Hmm. Hylätty. 273 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 274 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 275 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 276 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 277 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 279 Nikolson puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 82 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 83 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 84 Enviltä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 85 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty. 282 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylä, hyväksytty. 283 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 285 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 87 ei ollutkaan anteeksi, vaan 286 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 28, 8, 288 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 293 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envy 92 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envy 93 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envy 94 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 95 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Envi 96 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 97 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 98 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 296 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 299 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 301 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 302 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 303 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 304 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 305 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 307 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 308 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 309 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. nv 103 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 310 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 3 313. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mm, Hoslingilla ei ole paljonkaan onnea tänä aamuna. 314 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 315 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 316 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3.17 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 3.18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 3.19 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 3.20 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 3.21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 322 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 323 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 324 puolesta vas, vastaan tyhjää hylätty. 325 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 326 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 327 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 328 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 329 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 330 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 331 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envy 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mennään johdanto kappaleeseen. Envi 35. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 36. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 2. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 37. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaanko? No, tarkistetaan. Tarkistetaan Envi 37. Kiitos Mark. Äänestys päättyy. Ed è 19 a Hylättiin. Nyt olemme tarkistuksessa 38 puolesta vastaan hylätty tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 40 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Envi 6 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 1 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Ei ole kompromisseja todellakaan. Envi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi kahdeksan. puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 10 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 viisi. Ah, pitää tarkistaa kolmonen koneellisesti. Minä sanoisin, että hylä, hyväksyttiin. Siinä. Grazie. Addirittura all'ulan. Aivan totta, yksimielisesti. Onnittelut. Hosling, hyvin meni. No niin, 50. Agnew haluaa puheenvuoron. Meppi, joka pyysi tätä tarkistusta äsken, nostakoon kätensä. <laughs> Grazie. Kiitoksia, olette ihan oikeassa. No niin, 50 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty.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 vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 18. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Envi 19. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Envi 20 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 21 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 22 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 25 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää, Hylätty. Nyt äänestämme ehdotuksesta näin muutettuna. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja aivan lopuksi äänestämme päätöslauselma luonnoksesta. Äänestys, siis loppuäänestys. Äänestys päättyy. Onnittelemme esittelijää. Onnittelut. No tämä on tulos. En nyt tiedä miten tyytyväinen olen. Un minuto di raccoglimento. Minuutin tauko. Che ridi tu? Thank you very much. It's a pleasure, my friend. Signori, attenzione, attenzione. Punto. Kuunnelkaahan nyt esityslistan kohta yhdeksän. Kasvion lisäysaineiston tuottaminen ja asettaminen saataville markkinoilla. Sergio Paolo Francesco Silvestris on esittelijä. Äänestämme, komi, äänestämme ehdotuksesta. Muistatte, että me olemme keskustelleet tästä asiasta useaan otteeseen ja ö, ähm, olemme keskustelleet tähän liittyvistä ongelmista. Mehän tiedämme, että koordinaattoreiden kokouksessa ö, ähm, päätettiin hylätä ehdotus ja tämä äänestys koskee hylkäämistä. Sen jälkeen ei, mit, ei tapahdu mitään, eli nyt äänestämme. Ehdotan, että äänestämme koneellisesti. Eli äänestäkäämme Tarkistus 91-98. Koneäänestys. Äänestys alkaa. 91 ja 98 che sono identici, vero? 91 ja 98 ne ovat no identtiset, eikö vaikka? Äänestys päättyy. Näyttää siltä, että meillä on mittava enemmistö Eli nyt äänestämme päätöslauselmaa ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ihan sama tulos. 37 puolesta, Kaksi vastaan, ei ainuttakaan tyhjää. Oikein hyvä kollegat. Tässä vaiheessa Sì. Adesso dobbiamo votare invece il testo No, nyt meidän täytyy äänestää tekstistä, joka koskee suullista kysymystä. Edelleenkin koneäänestys. Äänestämme suullisesta kysymyksestä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Tulos on 34 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä. Eli suuri enemmistö äänesti puolesta, suullisen kysymyksen puolesta. Okei. Okay. José Bové on pyytänyt puheenvuoroa. Oui, je voulais, uh... Kiitos puheenjohtaja. Suullisesta kysymyksestä meidän pitäisi kuitenkin toimia siten, että kun tässä tekstissä on kaksi puuttuvaa kohtaa, ne mielestäni ovat tärkeitä, ne pitäisi näkyä siellä. Ensimmäinen on viittaus biologisen monimuotoisuudesta tehtyyn sopimukseen. Mielestäni se pitäisi, todella pitäisi näkyä tässä tekstissä ja toiseksi, että aivan selkeästi sanotaan, mikä on vastaus viljeltyyn monimuotoisuuteen maanviljoiden tuotannossa. Jos nämä elementit puuttuvat tästä tekstistä, niin silloin komission laatima teksti ei ole oikea asianmukainen. Jos me emme näitä lisää tähän, niin emme me saa lähteä niiden poliittisten ryhmien ehdottamiin tekstiä lähteä te- työstämään niistä siltä pohjalta. Se olisi suuri virhe. Nämä, tämän kahden lisäyksen annalla tämä olisi yhteneväisempi teksti ja se olisi vahva viesti myös komission päin. Grazie, Jose. Kiitoksia, Jose. Täsmentäisin nyt kaikille, että, siis minä nyt vielä täsmennän tätä. Eli me olemme äänestäneet suullisesta kysymyksestä, siitä saatiin enemmistö, ei ole kahta kysymystäkään siitä. Pyydänkin kaikkia ryhmiä työstämään päätöslauselmaa ja tietysti verdit, äh, vihreät äh, ovat se taho, jotka ovat laatineet tämän päätöslauselman ja toki koordinaattoreiden täytyy tehdä työtä, että voimme viedä tämän täysistuntoon. Äh, jos ei ole muita kysymyksiä eikä esittelijäkään halua pyytää puheenvuoroa, niin äh, kiitän kaikkia. Nyt voimme mennä kohtaan kymmenen esityslistalla. Kyse on elintarvikeketjun eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin sekä kasvien terveyteen ja kasvien lisäsaannistoon liittyvien menojen hallinnointi. Tässä on kyse kolmikantaneuvotteluiden tulosten esittelystä ja konsolidoidun toisinnon hyväksymisestä. Tässä kohtaa toteaisin, että annan puheenvuoron esittelijälle, jotta hän voi esitellä kolmikantaneuvottelun tulokset. Merci, monsieur le président. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Teille on tänä aamuna jaettu teksti. Siinä on parlamentin keskeiset pyynnöt esitettyinä neljässä eri kohdassa yhtäältä. Puhtaututaan maatalouskriisivarantoon. Ei siis ole mitään riskiä enää, jos ajattelemme maa, maanviljelijöille suoritettavista maksuista, jos haluamme rahoittaa politiikkaa. Komissio turvautuu joustovälineeseen voidakseen Mm, täydentää budjettiaan. Toinen kohta, mistä meidän piti neuvotella, oli eläinperäisten tautien luettelosta. Se on lisätty tähän perussäädökseen liitteen muodossa, jotta se olisi helpommin luettavissa. Ja ähm, suurempaa valvontaa voitaisiin harjoittaa parlamentin toimista. Kolmas kohta oli tukikelpoisten kustannusten luettelo ei sitä ole liikaa kasvatettu ja siinä on otettu esille kohdat, jotka e, komissio oli niin sanotusti jättänyt pois. Neljäs kohta piti sisällään sen, että parlamentti otettaisiin mukaan delegoitujen säätöjen, säädösten myötä näihin työohjelmien suunnitteluun ja laatimiseen. Tämä osoittautuisi suunnattoman hankalaksi toteuttaa, sen takia me teimme sen valinnan, että halusimme vahventaa perussäädöspuitteistoa. Sillä tavalla parlamentti on kytkeytynyt poliittisten tavoitteiden laatimisprosessiin ja komissio sitoutuu joustavuuteen, jota se myös tarvitsee voidakseen harjoittaa järkevää älykästä politiikkaa. Tässä neljä kohtaa, joista meitä kuultiin ja minä, haluan, olisin, minä kuuntelin neuvoston ja komission edustajia. Heidän kanssaan me teemme paljon työtä yhdessä ja teimme hyvää työtä vaikuttaa siltä. Mutta haluaisin myös kiittää aivan erityisesti Agrivaliokunnan sihteeristöä ja varjoesittelijöitä. Kiitos paljon kaikille ja kiitos teille puheenjohtaja. Molto bene, grazie. Kiitos paljon. Kiitos Rova Lebrun. Nyt sitten äänestämme sähköisesti. Äänestämme näistä konsolidoiduista tarkistuksista, niin kuin ne meille vastikään esiteltiin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ka- kiitän teitä kaikkia. 25 puolesta, kolme vastaan. Kiitos esittely, kiitos Rouva Lebrunille. Voimme jatkaa. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, siirrymme kohtaan 11 esityslistalta. Maatilojen rakennetutkimuksesta ja maatalouden tuotantomeneja koskevasta tutkimuksesta annetun asetuksen numero 1166-2008 muuttaminen kauden 2014-2018 rahoituskehyksen osalta. Puheenjohtaja sanoi kyllä 2020. Puheenjohtaja jatkaa. Minä olen esittelijänä itse Tämä on oikeusperusta, tämä asetus meille, kun on kyse maatilojen rakennetutkimuksista siinä määrin, kuin tutkimukset on jaettu kahdelle aikajaksolle rahoituskehyksestä ei ollut mitenkään mahdollista samanaikaisesti tai päättää samanaikaisesti niiden rahoituksesta. Tämä muuttava asetus on välttämätön, jotta voimme taata ää, tutkimusten rahoittamisen maatilojen rakenteista. Näin ollen tämä voitaisiin todella sijoittaa hyvin tähän monivuotiseen ohjelmaan. Meidän pitää, tästä, tämä pitää toteuttaa nopeasti, jotta ei tule mitään katkosta tai ketkeytystä tietokantojen laatimiseen. Ja näin ollen jäsenvaltiot voivat ryhtyä ennalta valmisteleviin toimenpiteisiin yhteisrajoitusta ajatellen. Maatilojen rakennetutkimukset pitäisi vielä loppuun 2016 mennessä. Neuvosto on jo antanut, näyttänyt vihreätä valoa. Se on valmis hyväksymään meidän ehdotuksemme sinällään ilman muutoksia ja näyttää siltä, että päästään sopuun neuvoston kanssa, eli ehdotamme, että äänestetään tästä asiakirjasta, jos siihen ei ole vastustavia mielipiteitä. Ehdotan, että aloitamme äänestyksen välittömästi. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on saanut suuren laajan enemmistön 25 puolesta, yksi ääni vastaan ja yksi tyhjää. Kiitos hyvät kollegat. Näin voimme siirtyä kohtaan 12 esityslistalta. Kuten tiedätte, hyvät kollegat, meillä on suullinen kysymys, joka liittyy työjärjestyksen artiklaan numero 115 joka taas liittyy Milanossa vuonna 2015 järjestettävään maailmannäyttelyyn. Tehän tiedätte, että tämä on varsin tärkeä tapahtuma Euroopalle, ei vain isäntämaalle, järjestäjälle Italialle. Se on meitä läheltä koskettava aihe. Maatalousvaliokuntaa koskettava aihe. Me sinne odotetaan 20 miljoonaa vierailijaa. Se on ainutkertainen mahdollisuus tiedottaa Euroopan kansalaisille – ja maailmalle eh, keskeisistä kysymyksistä, kuten esimerkiksi kestävä kehitys, eh, tuhlauksen vastainen toiminta, periaatteet. Nämä aiheet ovat olleet aika ongelmallisia, jotka ovat syntyneet maatalous, maa- ja elintarviketeollisuudessa ja minkä viestin me haluamme lähettää, mitkä ovat komission eteen tulevat haasteet vuonna 2015 Milanon maailmannäyttely ajatellen. Me keskustelemme tästä aiheesta vielä täysistunnossa. Ovatko kaikki nyt tästä yhtä mieltä? Onko, onko vastustavia? Niin me käymme keskustelua tästä ja varmasti ehkä jo seuraavassa Strasbourgin täysistunnossa ennen tämän vaalikauden loppua. Tämä sopii siis kaikille. Näin tämä suullinen kysymys voidaan tulkita hyväksytyksi, eli kävimme tässä näin muodollisen äänestys kuulemisen. Kiitos teille kaikille. No niin, ei tässä nyt ole enää sitten mitään. Olemme lopettaneet kokouksen tältä aamupäivältä ja tapaamme uudestaan kello 15 iltapäivällä. Meillä on kuulemistilaisuus tuolloin. Kiitän kaikkia läsnäolijoita. Tämä oli aika rankka, raskas, pitkä äänestyssessio. Jatkamme tänä iltapäivänä kello 15. Nyt keskeytämme kokouksen. Kiitos.